Shall we start? Good afternoon. Hyvää iltapäivää, tervetuloa. Voimmeko hyväksyä esityslistaluonnoksen? Hyvä. Kiitos. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että tämä kokous välitetään internetin välityksellä ja e-meeting-sovellusta voi käyttää. Jos puheenjohtaja juoksee yhtäkkiä ulos, niin se johtuu siitä, että en voi kovin hyvin tänä aamuna, mutta herra Rashford on täällä auttamassa johtuen budjettisovittelukokouksesta, joka järjestää nyt samaan aikaan. Meillä on nyt puutetta tulkeista joissain kielissä ja meidän valiokunnastamme on kolme kieltä mennyt sovittelukokoukseen, budjettisovitteluun, joten valitettavasti meillä ei ole Kreikan, Slovenian ja Maltan tulkkausta tällä hetkellä. Olen pahoillani, mutta varmasti kaikki ymmärrämme, miksi on erityisen tärkeää, että sovittelukokouksessa, budjettisovittelussa on kaikki kielet. Voimmeko hyväksyä viime kokouksen pöytäkirjan. Jos jollakin on jotain kommentoitavaa, niin se pitäisi ottaa esiin tämän kokouksen loppuun mennessä ja mennään sitten seuraavaan kohtaan. Nimittäin tiedotan teille eh, trilogeista trilogineuvotteluista ensin Andreas Schwab ja tietoturva-asia. Kiitos rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat. Sisämarkkinavaliokunnallahan on se mukava perinne, että kollegat, niin en puhu kreikkaa, valitan. Sisämarkkinavaliokunnallahan on se mukava perinne, että kollegat kaikki pidetään eri kolmikanta neuvotteluista ajan tasalla. Ja meidän valiokunnassammehan useat kollegat, minä esittelijänä, olemme neuvotteluissa mukana. Onkin mukavaa, että jälleen voin hyvin ajankohtaisista kysymyksistä teille kertoa. Verkoturvallisuusdirektiivihän on saanut laajaa tukea parlamentilta yli puolueen rajojen ja siksipä parlamentti pyrkii neuvostolle paitsi siis selittämään kantansa myös sen saamaan läpi. Minun mielestäni tässä on pari tärkeää ja sitten pari vähemmän tärkeää kysymystä, joista voisin teillä puhua. Pyrimme saamaan neuvostonkin oikeille raiteille ja kaikkein tärkeintä tässä on se, että saadaan aikaan tehokas paitsi operationaalinen myös strateginen yhteistyö. Neuvostolla on erilaisia käsityksiä, jotka periaatteessa liittyvät siihen, että artiklat on numeroitu toisin. No tuo artiklojen numerointi ei parlamentille ole niinkään ratkaisevaa kuin se, mitä nämä eri artiklat sisältävät. Siksipä viime kolmikantaneuvotteluissa teimme neuvostolle selväksi, että meille ratkaisevaa on se, että olemme sisältökysymyksissä samoilla linjoilla myös näistä muodollisista menettelyistä. Ja tavoitteena on se, että tietyt verkkotoimet, toiminnat välitetään ja tiedotetaan toisten jäsenvaltioiden viranomaisille. Samoin haluamme vahvistaa yhteistyötä vähän vastaavalla tavalla kuin Schengen-järjestelmä käyttöön otettaessa. Neuvosto on ollut erittäin avoin ehdotuksillemme, mutta mitään konkreettisia lupauksia tai tekstejä meillä ei vielä ole. Voin vain todeta, että Euroopan parlamentti pitää omasta ehdotuksestaan kiinni. Toiseksi on niin, että mitä direktiivin soveltamisalaan tulee, keskustelemme, joudumme keskustelemaan tästä hyvinkin intensiivisesti neuvoston kanssa. Neuvosto nimittäin ehdottaa hyvin laajaa sovelto- soveltamisalaa, äh, kuitenkaan lyömättä lukkoon sitä, että tietyt alat joka tapauksessa kuuluvat tämän verkkoturvallisuus direktiivin soveltamisalaan ehdottomasti. No, meille parlamentissa tämä ei tietenkään sovi, sillä jos jäsenvaltioille jätetään määrittelyvapaus soveltamisalan suhteen, markkinat vääristyisivät eikä varmastikaan olisi niin vankka verkkoturvallisuus toteutettavissa kuin mihin me pyrimme. Parlamentti haluaa joka tapauksessa tietyt alat ihan mustaa valkoisella nimetä tuohon direktiivin soveltamisalaan niin, että tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Jos jotkut jäsenvaltiot sitten omalle alueelleen haluavat muitakin aloja mukaan, niin tästä keskustellaan edelleen. Kolmas kysymys, josta puhutaan, on se, miten internettoiminta sellaisenaan kuuluisi soveltamisalaan. Parlamenttihan on sitoutunut hyvin selväsanaisesti siihen, että ainakaan tämä ei ole kriittistä infrastruktuuria, kun ajatellaan Euroopan eh, hyvinvointia ja sille välttämättömiä eh, kriittisiä infrastruktuureita. Totta kai eh, internet on ala, joka on hyvin tärkeä ja merkittävä paitsi kansalaisille myös monille yrityksille. Ja nyt täytyy pohtia sitä, miten nämä yritykset ylipäätään määritellään, eikä sekään aivan yksinkertaista ole. Toiseksi myös se, miltä pohjalta ne sitten saatetaan direktiivin soveltamisalan alaisuuteen. No, minä olen aika skeptinen vielä, mutta neuvottelut ovat tosiaan käynnissä. Pilvipalvelut ovat asia, jotka aina on tässä, asia, tässä yhteydessä otettu esiin, mutta ää, ne voidaan käsittää varsin laajaltikin. Ja jos sanotaan, että että asia on säädelty, vaikka sitä ei nyt vielä voidakaan valvoa tai voida valvoa mitenkään, niin tämä ei mielestäni ole toivittavaa. Sitten seikka, joka on ollut ehkä vähän vähemmän tärkeä neuvotteluissa, on seuraava. Myös jatkossa pyrimme pitämään kiinni sitä, että toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltiossa eivät voi toteuttaa mitään tiedustelu toimintaa, vaan niin on oltava puhtaasti siviilitoimijoita niin, että ähm, ei jouduta pelkäämään sitä, että jäsenvaltio ilmoittaa esimerkiksi tietyt verkkohyökkäykset ja toisia taas ei. Jotkut pitää tiedustelujen nimissä salaisena. Joten hyvät naiset ja herrat, tässä nyt missä mennään. Neuvostolla ei ole muodollista mandaattia keskustella vielä koko direktiivistä. Toivomme, että näin kuitenkin on jo ensi viikolla. Ja sitten nähdään, mitä kompromisseja saadaan aikaan, mutta näistä ollaan kyllä vielä aika kaukana. Kiitos puheenjohtaja. Does anybody else want to comment? Haluaako joku muu kommentoida tätä esittelijän äh, tilannepäivitystä? Hyvä. Sitten mennään Liisa Jaakonsaaren hallinnollinen apu tuli So we had... Kiitos paljon arvoisa puheenjohtaja. Meillä oli viime tiistaina ensimmäinen neuvottelumme ja Catherine Styler oli siellä puheenjohtajana. Kiitos tästä hyvin tehdystä työstä. Tietysti meillä oli paljon, meillä on ollut monia teknisiä kokouksia myöskin ja varjo varjoesittelijät olivat tässä mukana. Neuvostolla ei ollut Koreperin valtuutusta neuvotella parlamentin tarkistuksista vielä, joten vain väliaikainen sopu saatiin aikaiseksi ja neuvoston kuulemisten jälkeen, siis kuulemisten jälkeen tämä voidaan vahvistaa kävimme läpi joitakin parlamenttia huolestuttavia seikkoja ja pääsimme hyvään väliaikaiseen sopuun näistä kysymyksistä. Tämähän on varsin tekninen luonteeltaan tämä asia, joten asiantuntijoitamme täytyy vielä varmistaa tiettyjä seikkoja näissä teknisissä kokouksissa ennen kuin seuraava trilogi voidaan pitää. Minä tein parlamentin kannan hyvin selväksi. Me emme halua että vientitiedot ovat mukana ollenkaan. Tämä oli hyvin selvä asia jo päätöslauselmassa ja tämä kysymys sai suuren enemmistön taakseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Kuitenkin parlamentti on valmis jättämään oven avoimeksi tällaisen tarkastelulausekkeen kautta. Tämä on tavallaan kompromissi ei vientitietoja ollenkaan, mutta ovi on raollaan tarkastelulausekkeelle. Neuvosto palaa tähän asiaan seuraavassa Koreperin kokouksessa jäsenvätten kanssa. Se on 11. päivä marraskuuta tämän kokous. Parlamentin ja neuvoston kannat joihinkin tiettyihin kysymyksiin, kuten vaikkapa tietosuojeluun suojeluun, ja myöskin taloudellisten toimijoiden kanssa suoraan toimintaan ovat aika lähekkäisiä, joten uskon, että pääsemme hyvin kompromisseihin tässä. Ja tietysti keskustelen tästä vielä kollegoitteni kanssa, varjoesittelijöiden kanssa ensi maanantai-iltana Strasburgin kokouksessamme. Vielä kerran siis olen luottavainen sen suhteen, että aika pian saamme hyvän kompromissin aikaiseksi. Ja sitten sen jälkeen toivon mukaan voin kertoa teille vielä tärkeimpiä tietoja mahdollisesta sopimuksesta. Um, Kiitoksia Liisa tästä tilannepäivityksestä ja työstäsi. Ja sitten e-call, Olga Senhalova. Kiitoksia oikein paljon Minäkin haluaisin antaa teille hiukan tietoa toisen trilogimme tuloksista. Se järjestettiin viime keskiviikkona 11. marraskuuta ja minun on sanottava, että se oli hyvin ähm, onnistunut tuottava kokous. Saimme aikaan sopimuksen suurimmasta osasta äh, poliittisia kysymyksiä ja lisäksi kaikki tekniset kysymykset äh, saatiin hyväksyttyä. Ihan lyhyesti yhteenvetona neuvosto hyväksyi ottaa 112 koko tekstissä ja myöskin asetuksen otsikkoon ja se hyväksyi myös sen, että 112 e otettaisiin pysyvästi mukaan ajoneuvoihin parlamentti teki muutoksia kolmansiin osapuoliin palveluihin, jos nämä kolmansien osapuolen palvelut on tehty niin, että tiedonvaihto ei ole mahdollista ja yksityisten palvelujen täytyisi aina olla vaiht- vaihtoehdollisia kuluttajille. Lisäksi hyväksyimme sen, että soveltumisava laajennettiin järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin. Pääsimme myös yhteisymmärrykseen ICOLin yhteensopivuksesta satelliittinavigointijärjestelmien paikannustietojen kanssa. Neuvosto oli valmis hyväksymään Euroopan parlamentin ehdotukset, jotka vahvistavat tietosuojaa, yksityisyyden suojaa, kappale 4 artiklassa 6, joka määrittelee mm, asiat, jotka komission on hyväksyttävä. Neuvosto on sitä mieltä, että se on tehtävä täytäntöönpanosäännöin, mutta me kannatamme delegoituja säädöksiä. Sitten toinen poliittisten prioriteettien paketti. Neuvosto oli valmis hyväksymään kompromissiehdotusta äh, riippumattomien palveluntarjoajien pääsylle ja tätä avoimen lähdekoodin äh, pohjaa. Neuvosto oli myös valmis hyväksymään parlamentin äh, ehdotuksen tämän laajentamisesta muihin ajoneuvoluokkiin. Ilmeisesti olemme saaneet myös yhteisen näkemyksen teknisistä tarkistuksista voimaanastumispäivästä ja muista asioista. Neuvosto on myös valmis hyväksymään kaikki ehdotuksemme, joista on keskusteltu teknisellä tasolla, koska kompromissin hengessä olemme myös hyväksyneet useita neuvoston ehdotuksia tässä teknisessä paketissa. Melkein kaikki kysymykset tässä sarakkeen äh, taulukossa, jotka eivät ole poliittisia, on nyt äh, hyväksytty. No, kysymys, joka on vielä auki, ovat tekniset täytäntöönpanosäännöt, koska neuvosto ei pystynyt selittämään, miksi tällaisia täytäntöönpanosääntöjä tarvittaisiin tyyppihyväksynnän puitteissa. Parlamentti parlamentti eh, aikoo teknisellä tasolla tehdä kompromissiehdotuksen tästä asiasta ensi keskiviikkona 26 marraskuuta meillä on varjoesittelijöiden kokous Strasbourgissa ja kolmas trilogi järjestetään toinen joulukuuta 2014. Ja tulen hyödyntämään eh, mm, tätä mahdollisuutta nyt tässä, jotta voin kiittää kaikkia neuvottelutiimin kumppaneita ja myöskin neuvostoa ja komissiota heidän hyvin rakentavasta toiminnastaan. Ja toivon, että kolmas trilogi on yhtä hedelmällinen kuin nämä kaksi viimeistä ovat olleet ja toivon myös, että tämä on sitten viimeinen trilogi. Kiitoksia. Thank you everybody. I know it's huge. Kiitoksia kaikille. Tässä on ollut hirveästi työtä kaikilla niillä, jotka ovat olleet mukana näissä trilogeissa. Välillä se on harmillista, kun toisella puolella ei ole neuvottelumandaattia, yrittää saada aikaan hyväksyntää, vaikka ei edes oikeastaan tiedä, mitä vastaan neuvottelu, mutta todellista edistystä on tapahtunut. Oliko tässä muita kommentteja näistä asioista? Ei. Sitten voimme mennä seuraavaan kohtaan. Tämä kohta neljä on siirretty ähm, seuraavaan kokoukseen ja nyt menemme Ildiko Galpeltsin mietintöön, joka käsittelee sisämarkkinoiden hallinnointia eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa ja nyt on esittelijällä vuoro. Thank you, Madam Chair. I would like to speak. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan mielelläni käyttää äidinkieltäni Unkaria. Ähm, Aivan ensiksi äh, minulla on teille kerrottavaa äh, tieto, jota pidän tärkeänä Kyse on siis kolmannesta sisämarkkinoiden hallinnointikertomuksesta liittyen äh, vuoden 2015 eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Sisämarkkinoiden hallinnointi on tarkoitus vahvistaa ja tähän liittyy tuo vuoden 2015 ohjausjakso. Ja tässä omassa mietinnössäni olen pyrkinyt erityisesti ottamaan huomioon talouden noususuhdanteen sekä tähän liittyvän konvergenssin. tämän lisäksi haluan viitata tutkimuksiin ja kertomuksiin, muun muassa Europe Studies, jotka liittyvät sisämarkkinoiden vahvistamiseen sekä myös kansalaisten oikeuksien äh, vahvistamiseen. Näitähän on komissiolle jo esitelty. Ja lisäksi muistuttaisin, että äh, tavoitteeseen pääsemiseksi ei riitä, että äh, toteutetaan vain lainsäädäntöä ja tilastoja. Olisi myös hyvä, että meillä olisi tilastoja laadusta. Voisin hyvinkin esimerkiksi kuvitella, että tietyt sisämarkkinoiden osa-alueet otettaisiin huomioon avainindikaattoreina. Kriisihän on meille osoittanut, että Euroopan unionin on vielä edistyttävä tietyillä aloilla, jotta talouden hallintoa saadaan vahvistettua ja hyvin useinhan todetaan, että Euroopan unioni ei ihan saa käytettyä kaikkea sitä potentiaalia, jota, jota sisämarkkinoilla on. Ja Euroopan unionin tulisikin tukea jäsenvaltioitaan, jotta ne saisivat laajennettua käymänsä kauppaa yli maan rajojen. Samoin teknologiaa tulisi käyttää entistä paremmin hyödyksi, jotta teknologian eh, edistymisen kelkassa ylipäätään pysyttäisiin. Kun ajatellaan kasvua ja työllisyyttä, nehän ovat sisämarkkinoiden moottori, ja näin sisämarkkinoita tulisi myös laadullisesti pyrkiä parantamaan. Ehkäpä lyhyesti nyt pari sanaa liittyen tähän mietintöluonnokseeni. Ensimmäisessä kappaleessa kyse on juuri tästä talouden ohjausjaksosta ja siitä, että kasvu- ja työllisyyspolitiikat toimivat yhdessä linjassa oikeastaan vain silloin, kun viitataan reaalitalouteen ja käytettävissä oleviin välineisiin. Joskus äh, ohjausjakson puitteissa ja yhteisen koordinaation puitteissa tämä jää hiukan unohduksiin. Reaalitaloutta on tässä tarkasteltava ja otettava se huomioon prioriteetteista soviteltaessa sovittaessa. Ja haluaisinkin todeta, että sisämarkkinoiden suhteen lähestymistavan tulisi olla sellainen, että Eurooppa 2020 strategia ja sen puolivälin arvio, joka, joka tässä nyt on lähestymässä myös otettaisiin täysin huomioon. Ja sisämarkkinoiden hallinnointia tulisi vahvistaa niin, että saisimme myös poliittisen valvonnan mahdollisimman vahvaksi. Kuitenkaan tämän ei tulisi tapahtua keinotekoisesti, vaan tarvitaan mahdollisimman tehokkaat välineet, joita sitten samalla tulee käyttää. Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että sisämarkkinoiden sisämarkkinalakeja ja niiden täytäntöön panoa tarkastellaan, että olemassa olevia mekanismeja vahvistetaan, koska vain näin voidaan saada mahdollisimman suurta hyötyä. Tätä varten mielestäni tarvittaisiin uusi indikaattorijärjestelmä, jotta voitaisiin paremmin mitata tilanteen kehittymistä. Mm, todella ottaen huomioon myös ihan reaalitalous. Ja voisinkin ajatella, että toimittaisiin seuraavalla tavalla. Tietenkin demokraattisesti prosessin on oltava demokraattinen ja Euroopan parlamentin roolin näissä puitteissa hyvin vahva, tietenkin yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa. Sitten mietintöluonnoksen toisessa kappaleessa on kyse sisämarkkinoiden myös hyödyntämättömistä mahdollisuuksista keskeisillä kasvualoilla. Ja tässä erityisesti viittaan toteuttavuustutkimuksiin, joita olemme tässä valiokunnassa jo toimeksi antaneet. Esimerkiksi vapaa tavaroiden liikkuvuus, yhtenäiset digitaalimarkkinat, kuluttajansuoja tietenkin myös kuljetus ja liikenne. No nämä kaksi viimeistä eivät tietenkään ole tutkimuksen, tutkimuksessa mukana, koska toisen valiokunnan kanssa tässä on ollut toimivalta kiistaa, mutta yhteistyötä tulisi todella vahvistaa sisämarkkinoiden vahvistumisen nimissä niin, että toimet ja suositukset myös toteutuisivat. Sitten kolmas ja viimeinen mietintöluonnokseni osa. Siinä kyse on välineistä sisämarkkinoiden yhdentymisen ja hallinnointivälineiden arvioimiseksi. Eli tätä valvontaa tulisi vahvistaa, jotta yhdentyminen todella toteutuisi ajatellaan puutteita jäsenvaltioissa, niin ähm, ihan tilastotietoakin on, ja näiden tilastotietojen perusteella voidaan aivan äh, ilmeisesti todeta, että sisämarkkinoiden kaikkia mahdollisuuksia ei vielä täysimääräisesti hyödynnetä. Ja ehkäpä tässä äh, kyse on äh, lainsäädännöllisestä teknisestäkin heikkoudesta, mutta joo, täytäntöönpano vaiheessa on kyllä mahdollisuuksia siihen, että tämä kaikki potentiaali paremmin otettaisiin huomioon. Tämä on todella viimeinen osa tekstissäni ja tässä viittaan myös siihen, että sisämarkkinoiden parempi ohjaaminen ja hallinnointi sekä sisämarkkinoiden välineiden parempi käyttö edellyttävät myös kaikkien esteiden poistamista, jotta neljä vapautta todella toteutuvat ja hyödyttävät meitä kaikkia. Kiitos Sova puheenjohtaja. Tässä oikeastaan se, mitä halusin nyt sanoa ja luonnollisesti vastaan mielelläni kysymyksiin, jos kollegoilla kysyttävää on. Thank you, and now I'm gonna... Kiitoksia ja nyt Annan ensin varjoesittelylle puheenvuoron Sergio Gutierrez Pietro SND-ryhmästä. Sí, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin esittelijälle tästä työstä. Meistä tässä ensimmäisessä mietinnössä näistä kolmesta meillä on tässä mahdollisuus paremmin keskittyä tiettyihin kysymyksiin. Ja kun nyt tiedämme kaikki, että ohjausjaksohan on jo neljä vuotta ollut käynnissä, jotta voitaisiin koordinoida makroekonomisia makrotaloudellista politiikkaa ja myöskin luoda kasvoja ja työllisyyttä, niin uskon, että nyt on otettava huomioon myöskin se, että jo neljännen vuoden tai nyt tänä neljäntenä vuotena täällä olemme kovasti miettineet sitä, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä, vaikkapa mm, finanssipoliittinen elvyttäminen ja julkistaloudelliset rakenneuudistukset ja kilpailukyky ja muuta pitää ottaa huomioon tietysti, mutta Euroopan unionin täytyy myöskin pyrkiä toimimaan sillä tavalla, että komissio olisi myöskin hiukan kunnianhimoisempi tässä kasvun ja työllisyyden edistämisessä. Varmasti BKTtä voimme parantaa, mutta vain jos parannamme myöskin yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja tässä tietysti komission ja jäsenvaltio pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja edistää enemmän juuri yhtenäismarkkinoita, koska juuri tätä kautta saadaan lisää kasvua ja työllisyyttä. Ja uskon, että meidän täytyy aloittaa juuri tästä, että äh, kaikkia osapuolia kehotetaan äh, siihen, että nyt äh, riittää jo näiden asioiden jauhaminen ja meidän täytyy miettiä sitä, mitä voimme tehdä yhdessä Euroopan tasolla, jos haluamme lisää kilpailukykyä, niin samalla myöskin julkistalouden kestävyyttä täytyy parantaa mutta samanaikaisesti tähän tarvitsemme varmasti paljon voimakkaampaa sisämarkkinaa. Tietysti kysymys on muustakin kuin vain tullien ja rajojen poistamisesta ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta. Kysymys on suuremmasta potentiaalista, joka on nyt kuitenkin ikään kuin vakan alla, jota ei käytetä täysimääräisesti. Ja minun mielestäni sisämarkkinoilla pitäisi päästä siihen, että myöskin PK-yritykset, pienemmät yritykset voisivat paremmin päästä näihin julkisiin hankintoihin osallisiksi myöskin muissa maissa. Tämä loisi lisää mahdollisuuksia ja sitten on todella parannettava lainsäädäntöä, on myöskin saatava lisää monimuotoisuutta ja on myöskin pyrittävä saamaan aikaiseksi tai toteutetuksi ne direktiivit, jotka vaikuttavat sisämarkkinoihin ja joissa jäsenvaltiot ovat aika löyhäkätisesti toimineet ja tarvitaan myöskin myös toimia jäsenvaltioissa sen osalta, että myöskin verotukseen puututaan. Tässä viime viikkojen aikahan on saatu tietoja siitä, kuinka eri jäsenvaltiot tältä osin toimivat. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös siis verotuksen osalta. Ja tämä tietysti EUn taloudellisen elpymisen talouden elpyminen mielessä pitäen. Ja meidän on myöskin tietysti mietittävä sitä, kuinka kaikki tämä vaikuttaa työmarkkinoihin ja myös on hyvin tärkeää paitsi työpaikkojen luominen, myöskin se, että taataan liikkumisen vapaus ja myöskin tasaveroiset työntekijöiden mahdollisuudet liikkua Euroopan talousalueella. Ja kaikki tämä tietysti on sidoksissa myöskin infrastruktuuriin. Sisämarkkinat voivat tietysti parantaa tasaveroisuutta, mutta tätä varten tarvitsemme myöskin infrastruktuuria infrastruktuureja, esimerkiksi juuri digitaalisia sisämarkkinoita. Emme voi ajatella, että tasa, epätasa-arvoa voidaan vähentää, äh, koska äh, tietysti eri maissa digitaalisuuden aste on erilainen ja tähän me tarvitsemme varmasti paljon toimia myöskin ja tietysti myöskin esimerkiksi vaikkapa raideliikenne on otettava huomioon. Tällä tavalla voimme saada paljon kilpailukykyisemmän ja tasa-arvoisemman sisämarkkinan, jossa myöskin PK-yritykset voivat toimia paremmin. ei lopuksi vielä päätän samoin kuin aloitinkin. Nyt siis tässä vaiheessa EU pyrkii parempaan kilpailukykyyn ja tietysti tätä täytyy myöskin miettiä oman sosiaalisen mallimme ja palkkojen kautta, mutta uskon, että on myöskin hyvin tärkeää pyrkiä löytämään sellaisia tapoja, joilla emme jätä tätä sisämarkkinaa täysin oman onnensa nojaan. Ja esimerkiksi vaikkapa meillä Espanjassa on tällaisia osuuskuntia ja niiden pitäisi voida osallistua juuri tällaisiin julkisiin hankintakilpailuihin vaikkapa Etelä-Amerikassa jollakin muilla maailman alueilla. Tällä tavalla ne voisivat päästä myöskin Euroopan markkinoille. Ei voida siis ajatella, että Euroopan unioni tällaisenään voisi päästä kilpailukykyisempään asemaan, vaan meidän täytyy toimia eri tavalla. Suurmasta osasta tästä mietinnöstä olen samaa mieltä, mutta uskon, että meidän täytyy vielä enemmän toimia. Meidän on oltava kriittisempiä ja myöskin painostaa enemmän komissiota, jotta se todella lähtisi tässä ohjausjaksossa näihin hallintotoimiin, jotta meillä olisi sellainen yhtenäismarkkina, joka olisi voimakkaampi ja myöskin näitä muita reseptejä hän on jo nähty erityisesti työpaikkojen parantamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Thank you. Um, I'm... Kiitoksia. Minä olen ECRn varjoesittelijä, jota minä puhun seuraavana tästä mietinnöstä. Minä olin myös yksi esittelijöistä tässä Sixpackissa, joka loi eurooppalaisen ohjausjakson, joten ymmärrän kyllä, tai muistan kyllä joidenkin näiden keskustelujen taustat ja ohjausjakson alkuperän ajatus oli eh, mahdollistaa jäsenvaltioita mm, vaihtamaan parhaita käytänteitä taloudellisista kysymyksistä, jotta mm, valtiot pysyisivät kasvu- ja vapaussopimuksen puitteissa. Sitä ei ollut ajateltu eh, välineeksi, jotta eurooppalaiset toimielimet pystyisivät mikrohallinnoimaan eh, talouspolitiikkaa ja erityisesti julkista politiikkaa jäsenvaltioissa ja on vähän huolestuttavaa se, että tämä ehkä, että joitakin jäsenvaltioiden kansallisia politiikkoja käsitellään nyt ohjausjakson puitteissa. Jos sisämarkkinoiden sitoumusten täytäntöönpanoa voidaan parantaa EU:ssa, niin silloin sen täytyisi parantaa myös kilpailukykyä ja kasvua ja työllisyyttä. Ja se, että katsotaan, miten tätä sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa saadaan aikaiseksi ohjausjakson puitteissa, niin sen tulisi parantaa myös jäsenvaltioiden taloutta, jos se tehdään hyvin. Jos haluamme saavuttaa nuo sisämarkkinoiden edut, erityisesti täytäntöönpanossa, niin sitten olen sitä mieltä, että esittelijä äh, tekee hyvin, kun hän yrittää pitää tämän valiokunnan huomion keskitettynä nimenomaan sisämarkkinakysymyksiin, äh, erityisesti täytäntöönpanokysymyksiin. Tämän valiokunnan tulisi keskittyä sellaisiin asioihin, jotka ovat meidän toimivaltuuksissamme, koska jos ryhdymme nyt käsittelemään palkkakysymyksiä tai vero- tai energiakysymyksiä, niin silloin menemme toisten valiokuntien toimivaltuuksien alueelle. Vaikka ne ovatkin erittäin tärkeitä kysymyksiä, niin se voi viedä sitten pohjaa siltä, mitä me sanomme sisämarkkinoiden hyödyistä kuluttajille ja yrityksille, joka voi edistää sitten yksityisen sektorin kasvua ja tällä tavoin talouksiamme. Ja kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden herkkyysalueet, niin meidän täytyy tässä nyt kunnioittaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja monimuotoisuutta ja keskittyä niihin asioihin, joissa odotamme suurimman hyödyn syntyvän ilman, että tässä viemme pohjaa eurooppalaiselta monimuotoisuudelta me pyysimme tutkimuksen, joka esiteltiin viime kokouksessa ja siinä sanottiin, että ei ole mitään patenttiratkaisua, joka pystyisi noin yhtäkkiä asiaa ratkaisemaan. Jos me eh, haluamme indikaattoreita, niin meidän täytyy varmistaa, että ne ovat joustavia ja että niitä voidaan muuttaa, kun olosuhteet muuttuvat, koska jos eh, luodaan indikaattoreita eh, yhdellä markkina-alueella, niin silloin saatetaan kilpailu vääristyä toisella markkina-alueella, koska keskitytään jollekin tietylle alueelle. Meidän täytyy välttää tätä meidän täytyy sisämarkkinoilla katsoa, missä todellisia esteitä on liiketoiminnalle ja kuluttajille rajat ylittävästi, koska tarkoituksena on poistaa tuota byrokratiaa ja helpottaa sisäistä kaupankäyntiä, työllisyyttä. Ja on hyvä, että esittelijä keskittyy nimenomaan näihin kasvualoihin ja on hyvä, että meidän tulisi tarkastella tiettyjä aloja eikä tehdä tällaisia yleistyksiä. Meidän tulisi keskittyä tiettyihin aloihin ja tehdä työtä sen alan järjestöjen kanssa ja käydä sektori sektorilta läpi, miksi esteitä sisämarkkinoilla on ja miksi lainsäädäntöä me ei panna riittävän hyvin täytäntöön. Jos otamme käyttöön indikaattoreita ja puhun indikaattoreista monikossa, koska uskon, että tarvitsemme ähm, kokonaisen indikaattorien kirjon, koska muuten ähm, joku ala jää äh, syrjään, niin silloin meidän täytyy tehdä äh, läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, jotta voisimme saada aikaan todellista myönteistä taloudellista etua. Ja toisin kuin toiset ohjausjakson alueet, joissa keskitytään toimintaan julkisella sektorilla, niin sisämarkkinan indikaattorit pystyisivät vaikuttamaan laajemmaltikin talouteen, joten meidän täytyy varmistaa, että ne on hyvin suunniteltu ja ne vastaavat paremman lainsäädännön periaatteita, hyväksytään vain kun niitä todellakin tarvitaan, huomioidaan pienet ensin keskitytään digitaalisen aikakautoon eh, ja jos indikaattorit osoittavat, että lainsäädäntöä ei panna eh, täytäntöön niin kuin oli suunniteltu. Meidän täytyy ymmärtää miksi, jotta voimme eh, muokata sääntöjä, jos niillä on kielteinen vaikutus, jota ei oltu toivottu. Meidän tulisi katsoa indikaattoreita, joita katsota, käytetään muilla lainkäyttöalueilla, jotta voisimme verrata eurooppalaisia kysymyksiä kilpailijoidemme kanssa maailmanlaajuisesti, jotta kasvu ja työllisyys saadaan oikeaan kontekstiin ja voidaan saada aikaan tästä hyödyllinen toiminta. Kiitoksia. And for the ALDE group. Sitten ALDE-ryhmästä Andras Budra. <laughs> That's okay. Minä olen kyllä Tamas. Andres ei ole paikalla. Olisipa ollut, se olisi ollut kaikille varmaan helpompaa. Mutta kun Andreasia ei nyt ole, niin Haluan kiittää mm, esittelijää hyvästä tekstistä. Oikein hyvä rakenne kattaa kaikki sisämarkkinoiden alat oikein hyvin. Ja nyt haluaisin korostaa eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöönpanoa. Varmasti monet kotona eivät tiedä, mitä se tarkoittaa, ja meillä Liettuassa luulen, että kyse on pikemminkin niin kuin nämä osasta kouluvuotta, lukukaudesta, kun semesteristä puhutaan. Mutta varmaan ihmisille tulisi avata hiukan sitä, että mitä tässä tarvitaan. Jos jäsenvaltiot eivät suosituksia ota vakavasti, niin eihän tällaista koko pilaria tarvitse rakentaa. Ja varmaan suurin haaste on juuri se, että saataisiin jäsenvaltiot uskomaan, että se mitä tässä niille tarjotaan on hyvin, voi olla hyvin suureksi hyödyksi ja siihenpä tarvitaan niiden täytäntöönpanoa. Ja jos ne eivät edes tiedä, mistä puhutaan, niin asia on aika huonolla tolalla, mutta kyllä tässä edistystä on saatu aikaan. Aion tehdä joku sen tarkistuksen erityisesti liittyen äh, viime täysistunnossa hyväksyttyyn äh, tekstin 2014 äh, painopistealueiden toteutumisesta. Lisäksi haluaisin mainita kansallisten parlamenttien hyvin keskeisen roolin tässä prosessissa ja sen, että kansallisen osapuolen vastapuolen tulee todella sitoutua tähän työhön. Se on hyvin, hyvin tärkeää, koska suuri yleisö on saatava ymmärtämään ja tietämään, mikä tämä ohjausjakso oikein on. Toistan tämän nyt vielä, mutta rehellisesti sanottuna en minä tiedä, jos minä tätä kysyn yhdeltäkään kansalaiselta, yhdeltäkään äänestäjältä, niin, niin tietävätkö he, että mikä tämä on. Eli tässä meillä on kyllä vielä sarkaa. Toiseksi uskon, että tässä on hyvin paljon potentiaalia juuri digitaalialalla, kun ajatellaan julkisia palveluja Euroopassa. Kun ne digitalisoidaan, niistä tulee tehokkaampia ja hallinto Euroopan unionissa olisi tehokkaampaa, halvempaa, nopeampaa. Ne, jotka valittavat byrokratiasta ja sitä, että asioita ei saada liikkeelle, varmaankin ne ilahtuisivat tästä. Tässä toki edetään, mutta etanan nopeudella. Ja niin, täytyy saada ihmiset ymmärtämään, mihin tätä tarvitaan ja mitä tämä tekee Ja jotkut äh, luulevat, että tehokkuus vain johtaa työpaikkojen karsimiseen, että jos ollaan tehokkaita, niin sitten pitää antaa potkut ihmisille. Ja eihän tämä pidä paikkaansa. Meidän täytyy puhua tästä tehokkuudesta. Sitten näin, että täällä esittelijä eh, ehdottaa uutta indikaattoria, tällaista tulostaulua liittyen saavutuksiin ja siihen, mitä on todella saatu aika eri jäsenvaltioissa. Ja nämä, tämä indikaattori ja sen lisäarvo täytyisi ehkä muistaa. Kyllä näitä tulostauluja on nähty siellä sun täällä ja digitaalisen agendan tulostaulua meillä vielä ei ole, joten minä ehdottaisin, että se sisällytettäisiin tähän uuteen kompositioindikaattoriin niin, että me todella ymmärtäisimme ja meitä ymmärrettäisiin näiden tulosten suhteen. Koska kyllä vaatii myös lahjoja, että osoittaa ikään kuin voittavansa, vaikka ehkä olisi aina voittajan puolella. Joten tarvittaisiin todella reilu, reilu tulostaulu siitä, että mikä tämä viesti on, eikä vain tällainen itsetarkoituksellisuus. tarkoituksellisuus Ainahan sitä voi hiukan fiksailla näitä tilastoja, että ne näyttäisivät siltä kuin haluaa. Varmaan voisi olla aika kiinnostava nähdä tällainen tulostaulu todella siitä, miten tässä on edistetty. Thank you, Antonas. Um, the next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi Denis Dion, mutta hän ei nähdäkseni ole täällä ja sitten Pascal Durand vihreistä. Ja jos joku muu, joka ei ole varjoesittelijä, haluaa puheenvuoron, niin antakaa minulle merkki, niin laitan teidät puhujalistalle. Merci, euh, Vicky. Kiitos, Vicky. Minäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä ja tämän ansiosta meillä on jo useita periaatteita. Lyhyitä kommentteja kuitenkin tässä jo paljon sanottu. Jotkut huomioistani eivät kenties ehkä äh, ole samansuuntaisia kuin muilla. tietysti tietysti ensimmäinen seikka, josta nyt aina puhutaan. Se on ikään kuin tämmöinen uskon tunnustus, se on tämä kasvu, litania, se, että kasvu on tulossa, kasvun pitää tulla nopeasti. Ja näin ö, sitten ei pyritä löytämään muunlaisia ratkaisuja tähän kriisiin tämän kasvun ö, lisäksi. Tämä on ollut voimassa jonkun aikaa, mutta jos halutaan puhua eurooppalaisesta elvytyksestä, niin minusta tämä on parempi termi ja se on myöskin johdonmukaisempaa tämän nykytilanteen kanssa. Toivoisimme siis vihreissä, että puhuttaisiin kestävyydestä. Joskus se mainitaan tässä mietinnössä, mutta jos se mainittaisiin systemaattisemmin, niin uskon, että tällä tavalla älykkäämmin otettaisiin huomioon sisämarkkinoiden pitkän tähtäimen kehitys ja että yksi nykyisen kriisin syistä on ollut juuri rahoitusmaailman lyhytnäköisyys suhteessa yritysmaailmaan ja siihen, kuinka historiallisesti lisäarvoa on luotu. Ja tämä, tässä juuri teollinen jatkuvuus on kärsinyt. Olemme pikkuhiljaa menettämässä tätä kestävyyden käsitettä ja mielestäni se pitäisi nyt löytää uudelleen, jos haluamme nyt miettiä tulevaisuutta ja myöskin nuoria. Aluksi halusin siis sanoa näin ja tässä ehkä kaikki eivät ole ihan samalla linjalla. Sitten toinen seikka, jota on hyvä korostaa, jotta mentäisiin vähän pitemmälle kuin nämä periaatekysymykset. Tässä mietinnössä puhutaan aivan oikein siitä, että on tarpeen pyrkiä torjumaan petoksia erityisesti verotuksessa. Varmasti ensimmäinen eurooppalainen vastaus tässä olisi se, että mentäisiin lähentämään verotusta Monethan puhuvat harmonisoinnista, mutta ennen kuin voidaan harmonisointia lähteä, niin tarvitaan lähentymistä. Ja uskon, että tämä olisi hyvä tie Tämä olisi varmasti kaikkein tehokkain ratkaisu siihen, kuinka veroja yritetään kiertää ja kuinka tehdään veropetoksia. Ja uskon, että tässä mietintöä voitaisiin hiukan täydentää. Sitten toinen seikka, joka liittyy kuluttajien oikeuksiin. Tässä on kaksi kohtaa, jotka minun mielestäni on hyvä ottaa esille. Hyvä muistuttaa ensiksi se, kuinka arvioidaan ja näitä joukkokanteita käsitellään. Tämä on asia, jota olisi hyvä edistää ja miettiä myöskin sitä, kuinka tehokkaalla tavalla tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Tästä olen jo jotenkin kanssa keskustellutkin. Sitten tuotteiden käyttöikä myöskin menee varmasti pidemmälle kuin takuukysymykset tai muut tällaiset kysymykset, jotka liittyvät tuotteisiin. Siis tuotteiden käyttöikä Euroopassa olisi myöskin aika tärkeä edistysaskel. Tässä uskon nyt lyhykäisesti mahdollisimman vähän poleemisesti ottaneeni esille ne toimet, joita vihreillä tämän mietinnön suhteen on. Okay, is there anyone from the e they got Onko EFDDstä varjoesittelijä? Ei. No sitten Valérie. Virginie Rosier, merci. Euh, madame la... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta tyhjentävästä tekstistä. Tässä katetaan yhtenäismarkkinoihin liittyvät kysymykset laajalti. Olen samaa mieltä tavoitteesta yhtenäismarkkinoiden yhdentämisestä erityisesti kun on kysymys kuluttajan suojasta ja markkinasääntöjen harmonisoinnista ja myöskin kun kysymys on verotuksesta. Uskon, että tässä voitaisiin myös miettiä, kuinka voitaisiin sosiaalista polkumyyntiä Äh, jollain lailla torjua. Yksi asia minua askarruttaa. Ähm, tässä kohdassa 11 puhutte oikeusvarmuudesta, joka liittyy yksityisiin sijoittajiin. Ja mietin, että mitä te tällä juridisella varmuudella tarkoitatte, koska voidaan ajatella vaikka tämmöistä juridista heterogeenisuutta tietysti, tällaista äh, sirpaleisuutta, mutta jos ajatellaan, että äh, lainsäätäjät ovat kansallisia ja eurooppalaisia, niin tietysti heidän lainsäädäntönsä tarkoituksena on suojella kuluttajia äh, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja kuluttajansuojakysymyksissä. Tässä nyt mietin, että josko tämän juridisen epäturvan myötä sitten nämä lainsäädännöt tulisivat kyseen, ne asetettaisiin kyseenalaiseksi. Onko tässä nyt tässä kysymys, vai onko tässä tarkoitus jollakin tavalla pyrkiä, tarkoitus pyrkiä jollain lailla sitten asettamaan julkinen valta ja toisaalta sijoittajat vastakkain. Uskon, että tämä asia ei kuulu tähän mietintöön, vaan tästä asiasta pitäisi keskustella erikseen näiden kauppasopimusten myötä, kuten vaikkapa kohdassa 18. Joten haluaisin tähän vähän lisää selvitystä ja jos tässä nyt tästä on kysymys, niin tämä on ehkä hiukan ongelmallinen kohta tässä mietinnössä. Andreas Schwab. Andreas Schwab. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin uskon, että kollega Kalpecin mietintö sopii yhteen edeltävien mietintöjen kanssa. Sitä ennen se oli kollega Koferaatista ennen. Minä sain ensimmäistä kertaa tehdä tämän mietinnön. Ja tämän ainoa mahdollisuus Euroopan parlamentille ohjausjakson puitteissa muistuttaa jäsenvaltioita heidän lupauksista. Niin Satanas tuolla sanoi, että yksikään kansalainen ymmärrä, mistä oikeastaan sisämarkkinoilla on kyse. Jos espanjalainen kollega puhuu finanssitalouden eh, ongelmista, niin tämähän on jälleen esimerkki siitä, että puhumme hyvin paljon Euroopasta, mutta jäsenvaltiot harvoin tekevät sitä, minkä ne lupaavat lehdistötilaisuudessa. Olisi kovin yleistävää sanoa näin. Espanjassa on erilaisia ongelmia kuin Saksassa. Voisi mennä yksityiskohtiin, mutta yksi ongelma on sama. Se, eh, mikä on luvattu, sitä ei ole pidetty. Ja meidän sisämarkkinavaliokuntana täytyy muistuttaa näistä lupauksista, jotka liittyvät meidän vastuualueeseemme ja joista on sovittu neuvoston kanssa yhteislainsäätäjänä ja se ei ole vielä kehittänyt täysin potentiaaliaan, koska kansallisissa parlamenteissa tämä ajatus, jonka kollega Rosier nosti esiin, usein voittaa. Ei ole kyse siitä, mistä olemme yhdessä sopineet, vaan jokainen ajattelee ensin vain itseään. Ja silloin eh, Euroopassa ei synny yhtenäisyyttä sisämarkkinoilla, vaan usein 28 erilaista elementtiä. Ja siksi on tärkeää, että käytämme tätä ohjausjaksoa prosessia siihen, ettemme puhu pelkästään kasvusta. Siitä voi puhua päiväkausia, mutta ei pääse eteenpäin, vaan meidän tulisi puhua ihan konkreettista yksittäisistä toimenpiteistä, jotka on mainittu ähm, Galpelchin mietinnössä. Vero-oikeudesta puhuu talousasiainvaliokunta, joka kuuluu myös tähän ohjausjaksoprosessiin. Meidän tehtävämme tässä on sanoa ihan konkreettisesti, jos nyt viittaan espanjalaisen kollegan, miten hankintaoikeus toteutetaan niin, että PK-yrityksillä de facto kaikissa jäsenvaltioissa on samat mahdollisuudet, koska Tämähän oli meidän tavoitteemme viime kaudella ja nyt meidän on katsottava täytäntöönpanoa, mitä jäsenvaltiot tekevät. Ja meidän on tätä prosessia edistettävä kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa ähm, tasa-arvoisesti, eikä niin, että sitten jäsenvaltiossa tapahtuu jotain, jota kukaan ei ymmärrä ja sitten sanotaan, että Eurooppa ei toimi kunnolla. Sisämarkkinoiden on ohjausjaksossa saatava vahvempi rooli ja meidän täällä valiokunnassa on katsottava, miten sen parhaiten toteutamme. Kiitoksia. Kiitos. Niin kuin herra Schwab ja muutkin ennen häntä totesivat, minäkin katson, että meidän on painotettava sitä, että jäsenvaltioita muistutetaan niiden tekemistä lupauksista, ehdotuksista, joita ne eivät kuitenkaan ole toteuttaneet. Ei meitä hyödytää parlamentissa käynnistää hienoja hankkeita. Ei vaan nyt on muistutettava jäsenvaltioita, vaikkapa sitten toistuvasti, siitä, että ne eivät saa vain puhua kasvusta, vaan niiden on tartuttava siihen todella. Näin ei tähän mennessä ole vielä ollut. Ja toinen juttu liittyy hiukan siihen, mitä herra Durand tässä sanoi. Meidän täytyy huolehtia siitä, eikä saada unohtaa sitä, mitä me olemme tehneet tässä valiokunnassa ja viime kaudellakin, mitä tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, että jäsenvaltioita ei saa nähdä yksittäisinä siinä eh, talouskehityksessämme, vaan myös ne kaikki vaikutukset, joita sisämarkkinoilla on, vaikkapa ympäristöön, mutta myös eh, sosiaalikysymyksiin. Meidän tekemällämme työllä on suuria vaikutuksia näihin ja tietenkin myös eh, vaikutukset kuluttajiin ja heidän elämäänsä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me lähde vetämään rajoja sinne, missä niitä ei todella tarvita. Ei, vaan tämä kasvu, jota me nyt todella haluamme, olisi myös laadullista kasvua. Ei mitä tahansa kasvua. Ei lisää rahan tekeminen ole kasvua, ei vaan työpaikkojen, parempien työpaikkojen luominen niin, että kansalaistemme elinympäristö paranee. Nämä ovat niitä tavoitteita, joita meidän on ajettava. Ja tietenkin haluan kiittää tästä hyvästä työstä, jota on tehty, ja olen aivan varma siitä, että loppujen lopuksi tästä tulee oikein erinomainen mietintö. Kiitos. Robert Rochefort and then Lucy Anderson. Robert Rochefort ja sitten Lucy Anderson ja kuka tahansa muu, joka vielä haluaa puheenvuoron. Euh, kiitos ja kiitos myös esittelijälle. Ja myöskin varjoesittelyille jo tästä näkyvästä työstä, tästä tällaisesta hyvin laajasta äh, asioiden esittelystä. Äh, tämä on meidän äh, valiokuntamme korsi tähän kekoon ohjausjakson ja sisämarkkinoiden suhteen muutamia seikkoja, jotka ehkä eroavat tästä. Ja yksi lisäulottuvuus ehkä myöskin tähän Schwabin ja Gebhardin puheenvuoron välillä on yhtenäisyyttä, siis tämä poliittinen aspekti. Usein sisämarkkinat nähdään teknisenä mekanismina ja Evelyn ilmeisesti puhuessaan globaalista lähestymistavasta kokonaisvaltaisesta tarkoittaa politiikkaa. Tilannehan on se, että vuonna 2015 nyt tämä uusi jakso alkaa aika huolestuttavissa tunnelmissa G20-kokouksen yhteydessä. Maailma kääntyi Euroopan suuntaan kysyä, mitä te nyt teette? Tehän olette nyt menossa menossa kohti todellista lamaa, joka asettaa kyseenalaiseksi maailmanlaajuisen kasvun. Teillä on paljon ongelmia myöskin kotonanne Euroopan ohjausjakso, kuten Viki tuossa aivan oikein sanoi, on sellainen asia, joka on syntynyt tästä kriisistä ja se on esitelty sellaisena asiana, joka tarvitaan EU-ssa, jotta saataisiin makrotaloudellisia sääntöjä ja joilla voitaisiin myöskin vahvistaa Euroopan uutta kasvua. Ja ensimmäinen viesti, joka tästä on saatava lävitse, on se, että jos olemme sitä mieltä, että on välttämätöntä todella tehdä makrotaloudellisia toimia kasvun eteen, niin täällä IMKossa meidän täytyy myöskin todeta, että myöskin mikrotalouden toimet ovat hyvin tärkeitä toiminnallisuuden lisäämiseksi tällä hetkellä. Ja mikrotalous tarkoittaa pk-yrityksiä, keskisuuria yrityksiä, kuluttajia, sitä, että tai ainakin minä olen vakuuttunut siitä, että EU ei pääse pois tästä kriisistä pelkästään vain makrotaloudellisten toimien kautta ja eri jäsenvaltioiden makrotaloudellisten toimien niveltämisen kautta. Me täällä äh, teemme asioita, jotka ovat täydentävät tätä ja ähm, tässä puhuttiin myöskin reaalitaloudesta. Minun mielestäni reaalitalous tarkoittaa myöskin juuri tätä. Joten siis juuri äh, PK-yrityksiä on korostettava. Toinen asia tässä on puhuttu paljon näkemyksistä ja eri maissa on näkemyksiä, jonka mukaan tämä ohjausjakso on ikään kuin kahle. Tämä on rajoite. Ja kun ajatellaan sitten sisämarkkinoita, niin meidän ei pidä näyttää siltä, että meillä on yksi rajoite lisää tässä meidän listassamme, kun kysymys on makrotaloudellisesta toiminnasta. Meidän täytyy sen sijaan esittää lisää vapauksia, eikä näitä näitä rajoitteita. Ja näissä eri asioissa, joita teemme, meidän on toimittava sillä tavalla, että yrittäjät eivät näe tämä, tätä rajoitteena, vaan vapautena toimia ja mahdollisuutena edistää bisnestä ja luoda lisää, saada lisää liikevaihtoa. Joten mielestäni tämä ohjausjakso pitäisi nähdä ei näiden rajoitteiden lisäämisenä, vaan jonain aivan muuna, jotta tämä voitaisiin todella yhdistää tähän reaalitalouteen. Sitten puhutaan indikaattorista. Niitähän on joka paikassa, on näitä tulostaulukkoja joka puolella. Minusta on hyvin tärkeää, että meillä on myös näissä indikaattoreissa sellaisia elementtejä, jotka osoittavat, että sisämarkkinat ja myöskin pk-yritykset voivat niitä käyttää. Ja kuinka sitten tätä käyttöä voitaisiin mitata, sekin on otettava huomioon. Tässä puhuttiin verokilpailusta ja veropetoksista. Ja Viki aivan oikein tuossa sanoi, että meidän ei ole tarkoitus täällä puhua sellaisista asioista, joita muut valiokunnat käsittelevät, vaikkapa työkysymykset tai liikennekysymykset. Tämä on ihan totta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että ohjausjakson logiikka ja itse asiassa se logiikka, jota Euroopan tasolla ajamme, on harmonisointi, yhtenäistäminen, makrotaloudellisten politiikkojen harmonisointi ja itse asiassa entistä enemmän euroalueella, mutta myöskin laajemmin EU-maiden kesken. Ja meidän on myöskin sanottava, kun siis puhun tästä politiikasta, niin siis meidän on puhuttava täällä harmonisoinnista ähm, suhteessa kuluttajiin, vaikkapa kun kysymys erilaisista direktiiveistä ja niin poispäin. Siis yritämme harmonisoida heidän oikeuksiansa, lähentää asioita. Ja minun mielestäni äh, veroharmonisointi äh, on juuri tätä, mutta ei niinkään ideologista, äh, vaan operatiivista sellaista, että ohjausjakso saa jäsenvaltiot lähtemään tähän harmonisoinnin tielle ja todella pitämään sitoumuksensa ja kantamaan vastuunsa, josta ainakin suusanallisesti puhutaan kaikissa kokouksissa, mutta jotka sitten välttämättä eivät realisoidu. Last speaker, Lucy Anderson. Viimeinen puhuja Lucy Anderson. Kiitoksia. Minulla on nopea kommentti ja sitten menettelytavallinen kysymys. Mietinnön suhteen olen erittäin tyytyväinen tähän työhön, jota mietinnön kohdalla on tehty, ja erityisesti sisämarkkinoiden potentiaalin avaaminen kasvualoilla. Se on erittäin tärkeää tälle valiokunnalle ja tuen kaikkea, mitä kollegani Gutierrez sanoi. Mutta sitten tämä soveltamisala, Tämä on nyt toinen äh, valiokuntakokous, jossa me olemme saaneet kuulla luennon siitä, mikä on valiokunnan äh, toimivaltuuksissa ja mikä ei. Kyllä kaikki ymmärtävät äh, työjärjestyksen liitteet e, ja työjärjestyksen kohdan 211 ja mitkä tämän valiokunnan toimivaltuudet ovat sisämarkkinoiden toimintaan voi kuulua sellaisia kysymyksiä kuten infrastruktuuri ja monet kohdat, joita kollegani nosti esiin, joita haluaisin nyt saada vähän neuvoa tästä seuraavissa kokouksissa. Tästä olisi hyötyä entisille ja uusille jäsenille, koska tämä on aina valiokunta, jossa olen mukana, joka luennoi meille siitä, mikä on meidän toimivaltuuksissamme, mikä ei ole. Kyllä me olemme tietoisia siitä, mitkä tämän valiokunnan vastuualueet ovat ja mitkä tänne eivät ole kyllä me tarvitsemme kunnon keskustelua tästä, jos tällainen jatkuu. Thank you. Kiitoksia. Tämä on hyödyllinen kommentti, että ymmärretään paremmin tämän valiokunnan vastuualueet ja suosittaisin että koordinaattorit kävisivät tätä keskustelua myös jäsentensä kanssa, koska eräs asia, joka minulle valiokunnan puheenjohtajana tapahtui, oli se, että aina kun me valiokuntana sanomme, että haluamme aloittaa valiokunta-aloitteisen mietinnön jostain aiheesta tai järjestää kuulemisen jostain aiheesta, niin jos joku toinen valiokunta on sitä mieltä, että se koskee heidän vastuualuettaan, niin sitten he yrittävät pysäyttää meidät ja osallistua tähän jollain tavalla. Ja siksipä koordinaattoreiden kanssa äh, olen pahoillani, minä haluan nyt vastata tähän kysymykseen, koska mielestäni on tärkeää, että ymmärrät, miksi näin sanon. Koordinaattori kanssa meillä on valiokuntien välisiä keskusteluja siitä, onko tämä lainsäädäntömietintö meidän valiokuntamme vai esimerkiksi teollisuusasian valiokunnan tehtävä on sellaisia asiakirjoja, joissa muut valiokunnat haastavat meidän roolimme. Ja koska sisämarkkinavaliokunnalla on potentiaalisesti niin laaja vastuualue, erityisesti johtuen digitaalista sisämarkkinoista, että neuvottelut meidän valiokuntamme ja muiden valiokuntien välillä ovat mahdollisesti laajempia kuin jos esimerkiksi katsoo pelkästään liikennevaliokunta tai pelkästään työllisyysasianvaliokunta. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö voi kommentoida, mutta mielestäni meidän täytyy olla varovaisia siinä, että keskittymme sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanon alueisiin olisi hyödyllistä, jos koordinaattorit voisivat jälleen kerran keskustella tästä ryhmänsä kanssa ja pohtia strategiaa, miten tätä asiaa hoidamme. Tämän ei ollut tarkoitus olla puheenjohtajan luento, mutta tämä on ihan selkeä pointti, että jos haluan jatkossakin puolustaa meidän vastuualuettamme, kun on kyse lainsäädäntömietinnöistä ja valiokunta mietinnöistä, niin sitten äh, päädyn konfliktiin toisten valiokuntien äh, puheenjohtajien kanssa, kun he sanovat, että no, tuossa mietinnössä ei nyt keskitytä näihin äh, kysymyksiin. Voimme palata tähän asiaan kyllä. Sitten annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Meillä on lisää kysymyksiä tästä sitten, kun meillä on tarkistuksia. En nyt ota toista puhujakierrosta. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan äh, aivan ensin kiittää kaikkia erityisesti tietenkin varjoesittelijöitä, jotka esittivät minulle kyllä erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä ehdotuksia – Tarkoitukseni oli se, että me sisämarkkinavaliokuntana emme ylittäisi toimivaltamme rajoja. Haluamme varmistaa valvonnan toteutumisen, mutta ennen kaikkea ne mahdollisuudet ja sen potentiaalin, joita on olemassa sisämarkkinoilla markkinoiden kasvun suhteen. Tähän mennessä tätä potentiaalia ei ole kylliksi toteutettu, käytetty eikä mitattu. Siksipä halusin tällaisen mittausjärjestelmän käyttöönottoa. Olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka täällä totesivat puheenvuoroissaan, että olisi hyvä puuttua yksittäisiin toimiin ja muistuttaa siitä, että jäsenvaltioiden tulee myös toteuttaa sitoumuksensa. Otan tämän huomioon tekstiä vielä muokatessani, mutta luonnollisesti tarkistustenne kautta voitte vielä näitä ehdotuksia tietenkin tehdä. Mitä näihin eri puheenvuoroihin tulee, herra Gutierrezin kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että jokaisessa kappaleessa meidän tulee saada tavoitteellisempaa yhteistyötä ja ohjausta. Ja tässä tietenkin jäsenvaltioilla on merkittävä vastuu ja merkittäviä mahdollisuuksia. eurooppalaisen ohjausjakson suhteen. Lisäksi katson, että valiokunta Kuntamme toimivalta kyllä tarjoaa meille kylliksi toimintamahdollisuuksia sisämarkkinoiden suositusten suhteen. Jätin tarkoituksella energian ja liikenteen tässä ulkopuolelle ja keskityin niihin aloihin, joista voidaan puhua yleisemmällä tasolla, jotta meitä ei voitaisi syyttää siitä, että tallomme muiden valiokuntien tontille. Ja tavoitteenahan nyt on se, että eurooppalaisen ohjausjakson siinä saadaan kolmas pilari. Ja mielestäni tämä on oikein hyvä lähestymistapa, mutta tietenkin siitä voi vielä keskustella. Kiitän rouva puheenjohtaja teitä, teidän esittämistänne huomioista. Kyllä, tietenkin muistan eh, Sixpack-lainsäädännön ja sen kokemuksen, jota saimme Ekon valiokunnassa – Tiedämme kaikki oikein hyvin, mikä tavoitteemme oli tämän lainsäädännön suhteen ja mitä tässä saatiin aikaan. Ei tietenkin tässä kyse ole mikrohallinnoinnista, kyse on paremmasta koordinoinnista. Ja uskon, että voimme kyllä tällä tiellä jatkaa eteenpäin. Kiitän niitä, jotka mainitsivat puheenvuoroissaan indikaattorit sekä tulostaulun Olen aivan yhtä mieltä kanssanne siitä, että digitaaliala ja sen vahvistaminen ovat tärkeitä. Tosin en ollut ajatellut näiltä osin ehdottaa tulostaulua tai mittaustuloksia. Ehkäpä se voitaisiin tehdä hiukan myöhemmin tässä prosessissa. On äärimmäisen tärkeää, että torjumme petoksia myös se on tässä otettava huomioon, samoin kuin tietenkin kuluttajan suoja. Mutta on niin kovin monia asioita, jotka voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Ajattelin, että yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa varmasti meille tarjoutuu vielä tähän mahdollisuus. Mitä yksityisiin sijoittajiin tulee ja mitä tulee tähän jaotteluun tai paloitteluun, niin äh, kun ajatellaan juuri yksityisiä sijoittajia, niin äh, tämä ei niinkään äh, mielestäni liity yksinomaan sisämarkkinoihin, vaan on huomattavasti laajempi ja monimutkaisempi kysymys. Me toki voimme analysoida sitä vain sisämarkkinoiden osalta. Sitten tuo kappale 18, sekin mainittiin. Olen ihan valmis vahvistamaan PK-yritysten roolia. Sitä minäkin pidän kovin tärkeänä. Kiitän vielä teitä kaikkia esittämistänne huomioista. En nyt kaikille saanut vastattua, mutta meillä on jatkossa tässä työn edetessä vielä tilaisuus keskusteluihin. Varjoesittelijät olen jo tavannutkin, heidän kanssaan kokoontunut ja määräajat ovat aika tiukat, aikataulu on kyllä hyvin tiukka huomenna keskipäivällä kello 12 päättyy määräaika tarkistusten jättämiselle. Se on kyllä hyvin, hyvin lyhyt määräaika, siksi halusinkin todella jo ennalta esitellä teille tämän rakenteen, jotta ymmärrätte missä mennään. Kiitoksia rova puheenjohtaja. Ja luonnollisesti minä olen myös jatkossa ja vielä huomiseen keskipäivään asti teidän käytettävissänne. Kiitos. Kiitoksia, joten tarkistusten jätön määräaika, kuten Sitilä on huomenna kello 12. 3.4. joulukuuta tarkistuksia tarkastellaan täällä valiokunnassa sitten lisää määräaika lisätarkistuksille jotka suoraan liittyvät tähän vuotuiseen kasvuselvitykseen ja ne saadaan jättää ainoastaan englanniksi. Vuotoinen kasvuselvitys kai saadaan noin 25. marraskuuta, joten tarkistusten määräaika, jotka liittyvät vuotuiseen kasvuselvitykseen, niin se on 9. joulukuuta, mutta ainoastaan siis englanniksi. Kompromissitarkistukset 21. tammikuuta ja äänestys 22. Ähm, tammikuuta ja sitten täysistunnossa meillä on myös mietinnöt Ekonilta ja työllisyysasian valiokunnalta, jotta tämä toivottavasti selittää, miten tämä toimii muiden valiokuntien äh, suhteen ja miksi tämä asia menee erittäin monimutkaiseksi, jos me sanomme yhtä asiaa ja he sanovat toista asiaa. Mutta joka tapauksessa mennään nyt sitten eteenpäin. Kiitoksia. Seuraava asia esityslistalla on komission eh, vaikutusten arviointi liittyen eh, julkaisemattomaan taitotietoon ja liiketoimintatietoon, niin kutsuttuihin liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Oi, tulkoon valo päävaliokunta valottaisivat vain mennä. Niin päävaliokunta tässä on, vastuvaliokunta on Juri ja esittelijä on Konstantin Le Grip eh, ja muut valiokunnat. Meillä on ITRE-valiokunta, eh, jossa on Michel Rivasi vihreistä ähm, Joten meillä on Mariano Fernandez Seles komissiosta. Olkaa hyvä. So we can have the lights out, so we can see the slides. What's better? Yes, I think it's quite... Pitäisikö valot laittaa pois, jotta voimme nähdä kalvot, vai näemmekö ne näin? Näemme ne näin. Kiitoksia. Good afternoon to everybody. Um, we... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitokset IMKOlle siitä, että voimme ehdottaa teille, tai esittää teille ehdotuksemme nyt varmasti jo tunnettekin tämän asian. Olette kenties olleet ITRE tai JURI-valiokunnissa jo läsnä, kun tämä esitys on pidetty. Ähm, joten teille tämä on tuttu. Kolme ensimmäistä kuvaa osoittavat, että komissio on päättänyt tehdä lainsäädäntöehdotuksen. Tiedämme, että yrityksillä on tiettyjä luottamuksellisia tietoja Ähm, joita ne käyttävät tutkimuksessa, mutta äh, ne saattavat olla hyvin tärkeitä myöskin yrityksen kilpailukyvylle. Ja äh, itse asiassa tässä ei toimita enää tyhjössä, vaan yhteistyössä. Ja tarkoituksena on juuri lisätä luottamusta ähm, valmistustyössä muun muassa sisämarkkinoilla. Äh, kuitenkin saattaa käydä, tai on käynyt niin, että yksi viidestä yrityksestä on ilmaissut olemansa tällaisen liikesalaisuuden ilmaisemisen uhrina. Ja kun tällaisia salaisuuksien paljastumisia on, niin sitten tietysti pyritään löytämään nämä aukot vaikkapa kansallisessa lainsäädännössä ja tästä huomaatte, että tästä näkyykin juuri paljon tällaisia tyhjiä aukkoja näissä lainsäädännöissä. Kun ajatellaan sisämarkkinoita ja sen kasvun suojelua, niin on entistä vähemmän kannustimia tällaista näiden salaisuuksien noudattamista silmällä pitäen. So the commission... Komissio ehdottaa siis, että harmonisoisimme yksityisoikeuden suojelua ja tätä ei ehdoteta siis ollenkaan rikoslain osalta ja tässä on 100, 104 artiklasta sopimuksessa kysymys. Ja äh, mikä on sitten komission ehdotuksen sisältö? Tämä on ehkä mielenkiintoisempi asia. No, äh, tämän äh, ydin on tietysti juuri se, että liikesalaisuutta suojellaan artikla 2-4. Artiklassa 2 määritellään, mistä salaisuudessa on kysymys. Ja tämä löytyy myöskin tämä sama TRIPS-sopimuksesta. Sitten seuraavassa artiklassa on kysymys käyttäytymissäännöstä, epärehellisistä toimista Ähm, vaikkapa liikesalaisuuden epäreiluisesta hankkimisesta tai sen ähm, myöskin paljastamisesta. Erilaisissa tilanteissa sitten kysymys on myöskin epärehellisestä ähm, liikesalaisuuden käytöstä. Vaikkapa joku kumppani tietää tämän ja äh, saattaa myöskin olla, että tämä liittyy tavaroiden äh, käsittelemiseen. Siis kysymys on siitä, että käytetään että liikesalaisuus voidaan paljastaa laittomalla tavalla. Jos sitten tietysti tämä salitaan laissa, niin tietenkään kysymys ei ole epärehellisestä käyttäytymisestä. Näin esimerkiksi, jos vaikkapa ähm, julkiset viranomaiset antavat pääsyn julkisiin asiakirjoihin. Sitten artiklassa neljä me yritämme äh, kuitenkin ottaa huomioon myöskin kaikkien äh, sidosryhmien äh, osa osuudet, myöskin eri kilpailijat ja niin poispäin. Ja tässä artiklassa 4 onkin siis rajoituksia ja poikkeuksia juuri näihin liikesalaisuuskysymyksiin. Kohdassa yksi artiklassa 4 kysymys on sellaisesta käyttäytymisestä, jota ei voida pitää laittomana, koska tämä kohta on hyvin tärkeä itse asiassa, koska tässä emme millään lailla ehdota mitään uusia tekijän ja teollisuusoikeuksia, ja tämä ei ole myöskään mitään oikeuksia siis jättää pois jotakin muita. Esimerkiksi kilpailijoilla voi olla tiettyjä osa-alueita, joissa näin voidaan toimia, joten siis kysymys on vain epärehellisestä käytännöstä. Sitten toisessa kohdassa, artiklassa 4, me viittaamme sellaisen käyttäytymiseen, jota artiklassa 4, eli määritel, artiklassa kolme määritellään mutta tämä voidaan kuitenkin hyväksyä tämä käyttäytyminen, vaikkapa jos kysymys on perusoikeuksien, perusoikeuskirjan artiklan 11 antamasta ilmaisunvapaudesta, samoin myöskin ammattiyhdysoikeudet ja myöskin legitiimi omien etujen suojelu liittyvät tähän. Mitä tulee sitten oikeussuojakeinoihin, niin ehdotuksessa on tietysti perinteiset oikeussuojakeinot ja Myöskin korvauksista määrätään. Tässä on myöskin mahdollisuus significantly benefiting from the Tavaroiden osalta ö, tiettyjä ö, ö, säännöksiä ja on myöskin olemassa vaihtoehto kuinka tietyissä tilanteissa voidaan toimia, jos liikesalaisuus on paljastettu ja tästä koituu sitten korvauksia. On hyvin, hyvin tärkeää korostaa sitä, että meistä tämä ehdotus on hyvin tasapainoinen. Emme pyri luomaan mitään teollisten tekijän oikeuksia. Otamme vain huomioon eri tahojen edut ja tässä on tietysti myöskin tietyt suojatoimenpiteet otettu huomioon, vaikkapa myöskin suhteellisuustesti ja myöskin artiklassa 7 puhutaan tällaisesta rajajaksosta kahdesta vuodesta, joka pätee eri toimijoihin. Ja tässä on myöskin suoja myöskin artiklassa 6 kohdassa 2 ja myöskin menettelytavallisia suoja toimenpiteitä, jolla taataan se, että myöskin ähm, Äh, asian oikeuskäsittelyn aikana äh, liikesuoja tai tämä liikesalaisuus, äh, että sitä ei paljasteta. On hyvin tärkeää myöskin muistaa tässä yhteydessä, että kysymys on täysin täysin kokonaisesta harmonisoinnista, vaan jäsenvaltiot voivat myöskin suojella enemmän vielä tätä alaa, mutta meidän mielestämme tällä saavutetaan kuitenkin ähm, tai kuitenkin joka tapauksessa tätä, tätä, tätä henkeä on noudatettava ja ainakaan tätä pitkälle menevä, pidemmälle menevää suojelua ei pitäisi minkään osapuolen etujen kustannuksella harjoittaa. Tässä siis kokonaiskuva. Ja me olemme sitä mieltä, että tässä on varmasti useitakin etuja tässä direktiivissä ja tämä erityisesti näkyy liike elämäntoimijoiden taholla. Näette sen tästä diasta. Tarkoitus on suojella myöskin yritysten kilpailuetoja ja samoin myöskin rajat ylittäviä toimintoja. Sitten vielä lopuksi sidosryhmistä pari sanaa. Tämä tietysti pohjaa eri kuulemisille tämä näkemyksemme. Olemme halunneet korostaa tässä erityisesti nuoria ja PK-yrityksiä. PK-yritykset eivät halua uutta lainsäädäntöä, eikä tässä siitä ole kysymyskään, vaan tarkoituksena on tukea ää, ää, ää, niiden toimintaa. Ähm, tässä siis äh, tämä ehdotuksemme. Jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni. take a round of questions. No niin, otamme kysymyskierroksen ensin esittelijä edustaja Komi. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Tänään todellakin alkaa tämä uusi lainsäädäntömenettely, joka meille juuri esiteltiin komissiotoimesta. IMKO-valiokunta antaa lausunnon liittyen sisämarkkinoihin liittyviin kysymyksiin ja kuluttajan suojaan. Sitten meillä on ITRE-valiokunta, joka antaa lausunnon, ja sitten meillä vastuuvaliokunta, se on juri. Ja jo sanottiin, tämä asia on erittäin tärkeä, koska sillä on ihan selkeä tavoite, nimittäin että tunnistettaisiin ja parannettaisiin sääntöjä, jotka liittyvät yritysten kilpailukyvyn parantamiseen innovaation kautta mutta tässä haluamme huomioida erityisesti pk-yritykset, kuten kaikissa mietinnöissä ja asiakirjoissa. Euroopalla täytyy olla johtoasema äh, maailmanlaajuisesti tutkimuksessa ja innovoinnissa, ja tämä tapahtuu nimenomaan liikesalaisuusten kautta. Äh, liikesalaisuuksien suojaa on tässä parannettava. On helppo ymmärtää, että kun luodaan uusia palveluja tai tuotteita, äh, tai toteutetaan uusia ideoita, niin tietty luottamuksellisuus on säilytettävä. Tässä ei kateta kaikkia tietoja, jotka liittyvät uuden, uuden ympärille. Tekijänoikeudet eivät kata tätä kaikkea. Siksi meidän täytyy antaa erityinen merkitys sille näillä, näillä liikesalaisuuksilla on erityinen merkitys äh, erityisesti liittyen teollisiin tekijänoikeuksiin, tai tässä ei katata. Ähm, liikesalaisuudet ovat ylimääräinen väline, jossa suojataan innovointia eikä teknologia. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista aspektia. Jos päätavoite onkin yritysten kilpailukyvyn parantaminen, niin me emme saa unohtaa muitakin etuja, joita tässä asiakirjassa on mukana. Tämä puheenjohto on ensimmäinen mielipiteen vaihto, joten olen tietenkin valmis kuulemaan kaikkia kollegoja ja heidän ehdotuksiaan. Yritän ottaa huomioon tiettyjä asioita myöskin tästä esityksestä, joka meille pidettiin. Kun tässä nostettiin esiin meillä on kuva hyvin hajanainen Euroopassa, eli jokaisessa jäsenvaltiossa on oma lainsäädäntönsä. Joissain tapauksissa ei edes ole minkälaista lainsäädäntöä liittyen liikesalaisuuksiin, joten me olemme ottaneet ehdotuksen direktiivin emmekä asetuksen, mutta silti meidän täytyy olla tiukkoja ja saada aikaan harmonisointia. Lähden yksi artiklasta ja siitä haluaisin ensin pohjia, nimittäin direktiivin soveltamisalaa liikesalaisuuksien saaminen ja niiden laiton levittäminen. Tätä pitäisi paremmin määritellä. Ne kansalliset säännöt, jotka antavat suuremman suojan tason, pitäisi ylläpitää. Meidän täytyisi tässä noudattaa tällaista minimiharmonisointiperiaatetta, antaa suuntaviivoja ja sitten tältä pohjalta kaikki ne jäsenvaltiot, joilla on mahdollisesti jo tiukemmat ja paremmat säännöt, niin voivat ne kuitenkin pitää. Meidän täytyy kuitenkin määritellä eh, suojan minimitaso. Sitten puhutaan perusoikeuksien suojasta. Tämäkin on erittäin tärkeä kysymys. Oikeudet, jotka liittyvät yksilöön, kuluttajaan, työntekijään ja yritykseen. Johdanto, osan kappaleet 23 ja 24 liittyvät tähän yksikään jäsenvaltio ei saa alentaa näiden oikeuksien suojaa, siis EUn perusoikeuskirjan noudattaminen samoin yleissopimuksen noudattaminen ja myöskin Luxemburgin tuomioistuimen mm, tuomioiden aiheuttavat oikeuskäytäntöä, niin sitä ei mitenkään tässä saa kyseenalaista. Tässä viitataan usean perusoikeuksiin, erityisesti oikeuksiin saada tietoa ja ilmaisunvapauteen. Nämä perusoikeudet, jotka saattavat nousta esiin, ovat oikeastaan mielestäni täysin eri oikeudet. Ja ne kysymykset, jotka osan kappaleessa 23 ja 24 nostamme esiin, ovat eri yksityisyyden suoja, tietosuoja, oikeus perhe-elämään ja niin poispäin. Joten kun viitataan perusoikeuksien suojaan, niin ei pitäisi nostaa erityisemmin esiin jotain tiettyä oikeutta. Ja sitten mitä tulee tähän vanhentumisaikaan, niin meidän täytyy määritellä sellainen aika, joka kunnioittaa markkinoiden olosuhteita, meidän minimi- ja maksimiaika. Ja viimeinen asia, jonka halusin sanoa liittyen siihen, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää myös tiukempia sääntöjä, jotka voisivat olla kannustin paremmalle suojalle sisämarkkinoilla, niin siksi mielestäni täytyisi joitakin sääntöjä tiukentaa ja vähentää jäsenvaltioiden vapauksia me emme tässä halua asetusta, haluamme direktiivin, joka kuitenkin selkeästi määrittelee vähimmäiskriteerit. Ne ovat niitä, joita täytyy suojella, koska joissain kansallisissa näitä asioita ei säädellä laisinkaan. Tässä ei ole kyse teknisistä kysymyksistä, vaan poliittisesta valinnasta, ja tätä meidän on vietävä eteenpäin valiokunnan sisällä. Minä olen valmis yhteistyöhön, kuten olemme muissakin asioissa tehneet yhteistyötä. Mielelläni otan vastaan teidän ehdotuksenne kommentteja. Tämä on ensimmäinen mielipiteen vaihto ja meillä on vielä paljon työtä edessä. Kiitoksia. Kiitos Rova Komi erittäin hyvästä valaisevasta puheenvuorostanne. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä. SD-ryhmän varjoesittelijän Rova Moretti, joka valitettavasti on jäänyt ruuhkaan. Hän näin ollen välittikin minulle omat päätelmänsä, joten minäpä luen teille nyt englannin kielellä sen, mitä SD-ryhmän varjoesittelijä on valmistellut niin, että myös meidän ryhmämme kanta tulee tiedoksenne. Pidämme oikein hyvänä komission ehdotusta. Mielestämme on hyvin tärkeää suojella tietoja, ähm, jotka tarjoavat lisäarvoa monille yrityksille. Kuitenkin on hyvin tärkeää äh, katsoa, ettei ähm, teollisia tekijänoikeuksia heikennetä, vaan että tarjotaan yhteinen äh, väline Mm, jotta liiketoimintatietoja voidaan suojella laittomalta hankinnalta ja kun atsotaan juuri tätä laitonta hankintaa, käyttöä ja julkistamista. Erityisen paljon huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten tietoja käsitellään henkilöstötasolla, kun ihmiset toimessaan virassaan tietoja käsittelevät Täytyy olla hyvin äh, huolellinen, äh, kun määritellään rajat äh, laillisen ja laittoman tiedon hankinnan välillä, ottaen samalla huomioon se, että monet näistä kysymyksistä määritellään myös ihan työsopimuksissa. Tämän kollega välitti SD-ryhmän kantana tiedoksenne. Nyt äh, ECR olisi periaatteessa vuorossa, mutta he eivät ole vielä sopineet omasta varjoesittelijästään. Näin ollen, ollen Rouva, Alde, äh, Rouva Kallas Alde-ryhmästä saadet puheenvuoron. Kiitos. Oikeastaan ajattelin, että olisimme saaneet nyt komissiolta hiukan enemmän tietoja, joten en oikeastaan ryhmäni kantaa niinkään tässä esittele pikemminkin kysymyksiä komissiolle liittyen tähän aloitteeseen? Minulla on aika monta kysymystä tässä. Ensinnäkin täällä oli mukana taulukko jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Se osoitti, että tietyillä aloilla tässä vielä on hiukan puutteita, aukkoja, mutta voisitteko todeta, mikä jäsenvaltio tarjoaa liikesalaisuuksille parhaan suojan lainsäädännössään ja onko tässä jonkinnäköistä yhteyttä sen välillä, miten hyvä tämä suojelun taso lainsäädännössä on ja toisaalta sitten sen suhteen, että tällaista, tällaisia laittomuuksia on tapahtunut. Mitä sitten tuohon byrokratiaan ja byrokraattiseen taakkaan tulee? Vaikutusarvioinnissahan todetaan, että hallinnollinen taakka ei äh, olisi mikään ongelma. Voisitteko tätä hiukan vielä meille paremmin kuvailla? Miksei? Ja tämä aloitehan äh, pyrkii tukemaan juuri pieniä yrityksiä, pk-yrityksiä ja äh, startup-yrityksiä, niin Onko niiltä tullut jo palautetta tähän ehdotukseen liittyen? Ja lopuksi ehkä tiedonsaanti on jossain määrin hankalaa, koska virallisia tilastotietoja ei ole. Mutta voisimmeko saada vielä lisätietoja ongelman laajuudesta, erityisesti ottaen huomioon liikesalaisuus, varkaudet liittyen kolmansiin maihin. Olisi minulla muitakin kysymyksiä vielä ollut, mutta mielelläni kuulisin vastaukseni nyt näihin. Kiitos. Um, niin, ESRn varjoesittelijä on nyt Emma McClarkin. Tässä oli jotain ää, hämmennystä. Ää, nimi ei ollut vielä luettelossa, koska kyse on varajäsenestä, mutta tämä korjaus luonnollisesti tehdään. Puheenvuorossa aika tapauksessa nyt Emma McClarkin. Onko hyvä. And it's good to be back. Kiitos. Mukava olla taas täällä IMKossa. Pidän hyvänä komission ehdotusta tässä on hyvä tasapaino toisaalta yritysten etujen ja toisaalta kolmansien osapuolen etujen välillä, koska tietysti tämä liikesalaus on hyvin tärkeä asia, erityisesti pk-yrityksille, koska niillä ei ole sellaista rahoituksellista valmiutta, että ne voisivat todella omia etujaan ajaa samaa kuin suurten kun, kun suuret yritykset pystyvät tekemään, joten pk-yrityksille erityisesti tämä varmasti olisi hyvä asia tarvitaan riittävää tietysti luottamuksellisuuden suojaamista. Tämä on hyvin tärkeä kysymys Iso-Britanniassa, erityisesti kun ajatellaan tällaisia erilaisia oikeusjuttuja myöskin. Jos ajatellaan näitä oikeudessa käsitte- oikeuskäsittelyjä niin, ja tätä ajanjaksoa, niin en ole ihan varma, onko se hyvä tämä ajanjakso, jota komissio koska meillä Iso-Britanniassahan tämä on kuusi vuotta tämä vastaava ajanjakso, että ehkäpä tämä kuilu pitäisi jollain lailla nyt kurua umpeen. Hyvä olisi löytää tasapaino näiden jaksojen välillä, jotta tällä tavalla myöskin voitaisiin ajaa yritysten etuja. Ja toivon mukaan myöskin äh, voidaan tällaiset äh, äh, hankalat kansalliset tilanteet voidaan välttää, joilla myöskin liialliset esteet estävät tämän liikesalaisuuden säilyttämistä. Komissio, tiedän, että ilmeisesti tämä ei tuo lisäkuluja budjettiin. Voitteko vahvistaa, että näin ei ole, että mitään menoja tästä ei koidu. Ja olen hyvin iloinen siitä, erityisesti Iso-Britannian osalta, että että nämä oikeussuojakeinot ovat täysin siviilioikeudellisia. Näin asia on itse asiassa Iso-Britanniassa. Ja miettiinpä tässä, josko näin voidaan jatkaa vai näettekö jotakin lisävelvoitteita jäsenvaltioille, vaikkapa juuri Iso-Britannian tapauksessa, jossa on jo olemassa tällainen vastaavallinen menettely. Kiitokset. Monsieur Durand, Pascal. Durand, Pascal Durand. Merci. Merci. Euh, kiitos Viki, kiitos puheenjohtaja. Pieni huomautus siihen, kuinka tätä asiaa käsitellään. Minä olen jo itse asiassa asianajaja aikoinani tätä asiaa käsitellyt. Olin jo silloin kyllä tietysti vihreä, mutta tuossa aivan aluksi luulin ymmärtäneeni, että tätä asiaa käsitellään pienten pk-yritysten näkökulmasta erityisesti ja suuria yrityksiä hän suojellaan tiettyjen oikeuksien ja patenttien ja näiden kautta. Ja pienet yritykset eivät voi tästä hyötyä. Ja Tämä argumentti itse asiassa onkin siis seuraavana, kuka Euroopassa enää haluaa näitä PK-yrityksiä ähm, ähm, suojella, tällaisia vaikka pieniä perheyrityksiä. Tämä on sellainen argumentti, että me haluamme sitä varmasti kaikki puolustaa ja äh, tässä haluankin komissiota kehottaa juuri säilyttämään näiden pienempien yrityksen edut Euroopassa. Tämä ei varmasti millään lailla kuitenkaan meitä ketään huolestuta, mutta sitten semmoinen huolestuttavampi asia on se, että joskus näitä pieniä käytetään hyväksi sellaisten vähemmän legitiimien etujen suojelemiseksi, jotka eivät kestä päivällä. Ja tässä ajatellen erityisesti juuri komission taulukka, jossa selvitetään, että Ranskan lainsäädännössä siellä on varmasti paljonkin erilaisia oikeuksia, en puhu niistä, mutta Äh, kuitenkin tunnen joltain osin tässä asiassa ranskalaisen, että tässä sanotaan, että ei ole mahdollisuutta, tässä on näitä aukkoja siis, tässä siis sanotaan, että Ranskan lainsäädännössä ei voida saada yksityisoikeudellisesti korvauksia, jos kysymys on vaikkapa liikesalaisuuden varastamisesta. No, olen pahoillani, mutta puolitoista sataa vuotta jo Ranska on toiminut tällaisen siviililainsäädännön puitteissa, jossa todetaan, että jos kuka tahansa jollain lailla toista loukkaa, niin hänellä on oikeudet korvauksiin. Ja meillä on jopa tuhansia tällaisia kauppaoikeudellisia ja myöskin yksityisoikeudellisia päätöksiä, joiden kautta pk-yritykset ovat saaneet korvauksia niiden osaamisen varastamisesta ja niihin olla, niillä on siis oikeus tähän suojeluun. Mutta itse asiassa en halua tässä nyt kritikoida tätä direktiivin periaatetta, vaan tällaista yhtä kohtaa, joka mielestäni on vaarallinen. Tässä ei ole mitään määritelmää tässä luonnoksessa liikesalaisuudesta. Ei yhtään kertaa puhuta legitiimistä tai ikään kuin itsepuolustuksesta, legitiimistä omien oikeuksien puolustamisesta. Ja tässä nyt sitten on mietittävä myöskin työntekijöiden oikeuksia. Tunnen oikein hyvin sen, mitä sanotaan tuolla työntekijälainsäädännössä ja siitä, kuinka työntekijöillä on oikeus omia oikeuksia puolustaa ja tässä tekstissä on nyt kenties mahdollisuus polkea työntekijöitä oikeuksia Euroopassa. Ja minun mielestäni itse asiassa äh, haluan korostaa tätä asiaa. Äh, en halua puhua pitempään, mutta haluan korostaa kuitenkin sitä, että ensimmäistäin äh, vastoin kuin mitä ECRI mitä, mitä kirjallisesti odettuja, ja mitä meillä on näitä eurooppalaisia lainsäädäntöjä, niin haluan korostaa todella sitä, että direktiivissä määrit, pitäisi määritellä tämä liikesalaisuus. Emme tiedä, mitä se tarkoittaa. Monissa tuomioistuimissa tämä on määritelty kuinka siis voin tietää, että Monsanto tai joku muu konserni ei huomenna lähde selittämään, että itse asiassa joku asia mm, heidän tuotteensa liittyy itse asiassa liikesalaisuuteen. Ja jos tulee vaikkapa tuotannon siirtoja, niin sekin liittyy, tuotannon, sekin liittyy liikesalaisuuteen, vaikka esimerkiksi kysymys on sosiaalisen oikeuksien loukkaamisesta. Haluan siis kiinnittää huomionne juuri siihen seikkaan, että tämä teksti on mielestäni aivan liian laaja ja tämä, arvi, tämä vaikutusten arviointi on aivan liian yksioikoinen. We're now running into the time which has been set aside. Kiitos Pascal. Nyt ö, alkaa kohta koordinaattorien strategiakokous, joten pyytäisin, että puhujat puhuvat niin äh, lyhyesti kuin mahdollista. Denis Dion ja sitten esittelijä haluaa puheenvuoron. Evelin haluaa puheenvuoron vielä. Haluaako esittelijä kuulla komissiotakin vielä? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Täytyy ensin pyytää anteeksi. GUE NGLn varjoesittelijä Jirri Mastalka on nyt ryhmäni opintopäivillä tällä hetkellä. Minulla on kuitenkin kaksi kysymystä. Voin puhua ihan lyhyesti. Yksi näin tässä komission esityksessä, että 75 prosenttia, kolme neljäsosaa kansalaisista vastustaa uutta EU-lainsäädäntöä, joten te ehkä sanotte, että ei meidän kuulu kuunnella kansalaisia yhtä paljon kuin yrityksiä, se on ihan ok, mutta miten aiotte esitellä ja myydä sen kansalaisille? Äh, vai onko tämä äh, varapuheenjohtaja Timmermansin ensimmäinen tehtävä selittää kansalaisille, että parempi lainsäädäntö vaatii joskus lisää lainsäädäntöä, vaikka kansalaiset eivät sitä haluakaan. Se on tämä vähän tiukka tehokkaasti, koska Euroopan unionin imagolle tämä on erittäin tärkeää. Jos kolme neljästä ihmisestä sanoo, että me halua lainsäädäntöä ja sitten teette lainsäädäntöehdotuksen, niin joku on pielessä. Ehkä kansalaiset ovat väärässä, mutta sitten meidän täytyy muuttaa kansalaisia jollain tavalla. Toinen asia, olen vähän samaa mieltä siitä, mitä Lara Komi sanoi mielipiteen vapaus ja myöskin ilminantajien suojelu Pidän tätä hyvin, hyvin ongelmallisena, jos ei varmisteta, että ilminantajien suojelu säädellään hyvin. Koska muuten on hyvin helppo sanoa, että ilminantaja tietenkin hän voisi kertoa laittomista käytänteistä, mutta samanaikaisesti hän myös välittää liikesalaisuuksia, joten hänet täytyisi samanaikaisesti tuomita. Joten tämä on hyvin vaikea mm, alue ja joskus meillä on vähän kysymysmerkkejä komission sisälläkin järjestelyistä ilminanteen suojelemiseksi ja en tiedä mitä aiotte sen käytännössä tehdä. Tietenkin mielipiteen vapaus on ihmisoikeus, jossa on rajoituksia, joten täytyy mennä vähän pidemmälle, jotta saadaan aikaan tasapaino toisaalta liikesalaisuuden suojan ja toisaalta tämän perusoikeuden välillä. Myöskin se, mitä vihreät juuri sanoivat, kyllä tässä ollaan vielä kaukana tästä ja kollegani menee sitten yksityiskohtiin mietinnön pohjalta. Kiitoksia. Evelin Gebhardt. Evelin Gebhardt. Ja, schön. Kiitos. Tuossa aiemmin käytin puheenvuoron kollegani puolesta, nyt puhun sitten omissa nimissäni. Ja ehkäpä nyt ihan tuon esiin ärtymykseni, ärtymykseni siitä, mitä tässä on tapahtunut. Tänään meidän oli tarkoitus äh, kuulla komission esitys äh, vaikutusarvioinnista. Tätä emme kuitenkaan saaneet, vaan kuulimme esityksen komission päätelmistä pohdintoja liittyen mihinkä perustaa sitten liittyivätkään. Ja mielestäni tämä ei ole nyt oikea toimintatapa. Ei todellakaan. Ja kyllä minä odotan komissiolta, että se luvatessaan meille esitellä vaikutusarvioinnin tämän todella tekee, eikä tällä tavoin vain pintapuolisesti esittele meillä asiaa tavalla, joka ei todellakaan hyödytä meitä millään tavalla. En tunne asiaa yhtä hyvin kuin herra Duhan, en myöskään ole asianajaja, mutta minä haluaisin tehdä hyvää lainsäädäntöä pohjautuen tosiasioihin. Siksipä nyt todella pyytäisin komissiota kertomaan meille nämä yksityiskohdatkin. Nämä kalvot olivat niin täynnä tietoa ja ne sujahtivat silmiemme eritse niin nopeasti, että en ehtinyt niitä nyt kovinkaan syvällisesti tässä tarkastelemaan, mutta havaitsin, että siinä ainakin oli yksi taulukko, prosenttiosuuksia, mitä sanovat suuret yritykset, mitä pienet, mitä sanovat ammattilaiset. millä ne olisin halunnut kuulla, mikä ero tehdään esimerkiksi suuryrityksen ja pienen yrityksen toisaalta ja sitten ammattilaisten välillä, koska näistä ammattilaisista, jos oikein näin, lähes 20 prosenttia, 17 prosenttia taisi todeta, että ei tarvita yhtään mitään sääntöjä 15 prosenttia totesi, että ei ole mielipidettä asiaan ja että tästä sitten tulkitaan, että tämä on ehdottoman välttämätöntä ja että suuri enemmistö sitä tukee, vaikuttaa hiukan kummalliselta. Siksipä haluaisin tämän vaikutusarviona esitellyn asiakirjan nyt vielä eteeni, että ehtisin siihen kunnolla syventyä, mutta näin ensi vilkaisulla vaikutti siltä, että kyse ei ole vaikutusarviosta, vaan kyse on siitä, että meille syötetään jo valmis mielipide ja halutaan, että me sen purematta nielemme. Kiitos. And on, on that issue, I completely... Tuosta asiasta olen täysin samaa mieltä. Jos minä haluan kuulla esityksen vaikutusten arvioinnista, haluan tietää, mitä te olette tehneet ymmärtääksenne vaikutusten, eikä halua kuulla, millaista lainsäädäntöehdotusta olette tekemässä. Ja parempi sääntely alkaa siitä, ketä olette kuullut, miksi. Me haluamme saada tietä, tämän syvällisen lisätiedon, emmekä vain muutaman sivun yhteenvedon vaikutusten arvioinnista, jotka voimme sen lukea. Me haluamme esityksen tästä vaikutusten arvioinnista nimenomaan näin. Täällä paljon nyökkäilyä. Haluatteko nyt puheenvuoron vai haluatteko, että komissio saisi puheenvuoron? Ensin te. Niin, ainoastaan Um, tällainen tarkennus. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Minä kysyisin, että jos teille sopii, niin sovitaan toinen tapaaminen, jossa eh, yksityiskohtaisesti käsitellään tätä vaikutusten arviointia, koska eh, tämä ajatus eh, oli tarpeen ottaen huomioon komission ehdotuksen. Nyt meidän täytyy perustaa ehdotuksemme vaikutusten arvioon. Jos teille sopii, niin minä ehdottaisin, että meillä olisi toinen tapaaminen, jossa 15-20 minuuttia käsitellään nimenomaan tätä vaikutusten arviointia, joka on sitten työmme alku. Okay, well let's, let's hear the... Hyvä on. No kuullaan sitten komissiota. Komissio voi vastata näihin kysymyksiin ja voimme sitten tehdä tällaisen ylimääräisen vaikutusten arvioinnista. Thank you, Madam Chair. Um, I think we apologize if we have disappointed. Uh... Kiitos. Olemme tässä esityksessä halunneet Eh, vastata odotuksiin. Olemme pahoillamme nyt tästä, mutta vaikutusten arviointi, jonka teimme, pohjaa julkiselle kuulemiselle, jonka komissio toteutti teollisuuden ähm, elinkeinoalojen äh, puitteissa, äh, tämän tutkimuksen puitteissa. Ja äh, tässä kuulemisessa meillä oli 400-300 ähm, vastausta ja ihmiset, jotka vastasivat, ovat niitä, jotka todella haluavat näin toimia ja heidät identifioitiin sen pohjalta, minkä kategorian he halusivat valita, joten PK-yritykset, suuremmat yritykset ja ammattiihmiset, mutta he itse saattoivat siis identifioida itsensä tässä julkisessa kuulemisessa ja äh, meillä oli 150 kansalaista, jotka äh, myöskin vastaavat. Uskon, että me todella kuuntelimme tarkkaan, mitä kansalaisilla oli sanottavana. Me tietysti, sanottavana tietysti komission on myöskin aika vaikeata äh, tehdä päätöstä 150 vastauksen pohjalta pelkästään tämä äh, näihin tutkimukseen liittyviin kysymyksiin. Sitten tässä oli kysymyksiä myöskin äh, hallinnollisesta taakasta. Tämä ehdotus sinällään ei luo mitään äh, erityisiä kustannuksia yritykselle, jos ne haluavat omia salaksuuksia varjella ja erityisesti suojella niitä jollain toimilla eh, ja välineillä eh, se on mahdollista, mutta sitä ei vaadita tällä lainsäädännöllä. Eh, se ei tuo lisäkustannuksia ja se myöskin näkyy tuossa vaikutusten arvioinnissa ja myöskin noissa suuntaviivoissa. Sitten kysyttiin myöskin tästä rajoitusjaksosta, sen lyhyydestä 1-2 vuotta. No, me pidämme tärkeänä tätä kun olemme tilanteessa, jossa yritykset käyttävät tiettyä tietoa ja ajatellaan, että voidaan lähteä sen pohjalta sitten investoimaan. Ja sitten on aika vaikeaa sanoa, että viisi vuotta myöhemmin sitten tämä yritys voidaan viedä oikeuteen juuri vaikkapa jostain tiedon väärinkäytöksestä. Jos joku yritys toteaa, että tietoa on käytetty väärin ja vuosien ei ole mitään tapahtunut ja ehkä se tieto ei sitten ollutkaan niin kauhean salainen ja tärkeä. Kysymys on siis reilun kilpailun suojelemisesta ja epäreilun kilpailun epäämisestä. Ei kysymys ole mistään mahdollisesta uudesta oikeudesta. Ehdotamme siis vain tällaista lyhyempää ajanjaksoa juuri tästä syystä. Ja, äh, Toinen kysymys liittyy siihen, olemmeko saaneet myönteistä kielteistä palautetta PK-yrityksiltä julkaisun jälkeen. No emme ole saaneet mitään kielteistä palautetta tähän mennessä tämän ehdotuksen osalta. Tuo taulukko, joka osoittaa nuo aukot jäsenvaltioissa, heikot kohdat, siis me valitsimme kuusi sellaista elementtiä tai seitsemän, kuusi, seitsemän, jotka mielestämme voisivat auttaa. Ähm, ne eivät ole ainoita, mutta erityisesti olemme ajatelleet tässä juuri Ranskaa ja tämä siis osoittaa, onko mahdollista saada ähm, näiden tekijänoikeusmaksujen pohjalta joitakin jonkinlaisia korvauksia. Sitä ei pidetä tällaisena yleisenä oikeussuojakeinona, mutta tämä otettiin kuitenkin tässä esille. Sitten tässä kysyttiin myöskin, onko tässä olemassa jokin yhtymäkohta heikomman suojelun ja toisaalta tuon tiedon väärinkäyttöyritysten tai väärinkäytösten välillä no, emme voi sanoa näin, että olisi olemassa jokin side näiden välillä. Olemme nähneet taloustutkimuksissa, että mitä parempi suojelu on, niin sitä innovatiivisempi tulos siitä syntyy. No, I think we have gone through. Ja luulen, että nyt olemme vastanneet kaikkiin kysymyksiin, jolle me tässä pahoin erehdy. So it, it sounds if the rapporteur... Kuulostaa siltä, että esittelijä pyytää toista kokousta, jossa voidaan käsitellä vielä näitä vaikutusten arviointiin liittyviä kysymyksiä, joista sitten esittelijä, varjoesittelijä, ja koordinaattorit voivat keskustella. Juri valiokunta ilmeisesti tarvitsee vähän enemmän aikaa kuin alun perin ajatteli mietintönsä äh, esittelemiseksi, joten aikataulun kannalta tämä varmaan on mahdollista. Niin päätämme tämän tähän ja odotamme sitten, että esittelijä kertoo meille, miten hän haluaa asian hoitaa. Tämä olisi erittäin hyödyllistä ja pyydän anteeksi komissiolta, jos teille ei ollut selvää se, mitä parlamentti odottaa esitti esityksellään vaikutusten arvioinnita, se on meidän esityslistassamme hyvin selvää. Siinä sanotaan eh, vaikutusten arvioinnin esittely, joten tätä me odotimme sitä tämä parlamentti ja valiokunta on aina yrittänyt tehdä viime kaudella, että meillä ensin olisi eh, esittely vaikutusten arvioinnista, jotta voimme keskittyä siihen ennen kuin keskitymme eh, lainsäädäntöehdotukseen, ja se auttaa, jotta voisimme ratkaista nämä ongelmat tässä vaiheessa, ymmärtää tässä vaiheessa paremmin. Koska muuten sitten, kun menemme kolmikanta eh, neuvotteluihin, niin olemme jumittuneet eri kantoihin joita voi olla hyvin vaikea muuttaa avoimella tavalla. Kiitoksia oikein paljon kaikille tästä kokouksesta.